Kiitoksia keskustelusta. Hyvät naiset ja herrat, no niin, tämä keskeytynyt istunto jatkuu ja kerron teille, että äänestys viimeksi käsitellystä esityslistan kohdasta on huomenna kello 12 alkaen. Ja ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, Minulla on teille vielä kaksi ilmoitusasiaa. Ensimmäinen on artiklan 216 neljä kappaleen mukaisesti työjärjestyksessä. Ilmoitan teille, että eh, täysistunnossa eilen kello 17 eh, esitetty oikaus, oikaisu, niin siitä ei ole suoritettu mitään äänestystä, ja näin on, että tämä oikaisu on hyväksytty. Ja toisekseen ilmoitan teille, että artiklan 27 a kuusi kappaleen mukaisesti